Hyvät naiset ja herrat, istunto avataan. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla meillä ovat neuvoston ja komission julkilausumat Tanskan EU-puheenjohtajakaudesta. Toivotankin tervetulleeksi Tanskan pääministerin